siinä paikalla. Ja kolmanneksi, minä yritän tässä nyt höpöttää niitä näitä, kunnes teidän korttine on löytynyt. Kirjallinen julkilausuma 007, ei hetkinen, ei, komento takaisin. Kirjallinen julkilausuma 007 kautta 2012, Bond, anteeksi, Kaczmarekin, Ikutset, Gala, Gress, Feijan Hallin kirjoittamana aiheesta koulutus ja aktiivinen globaalinen kansalaisuus on saanut myöskin talon ulkopuolella allekirjoituksen. Siksipä artiklan 123 mukaisesti tämä lähetetään vastaanottajille ja julkaistaan parlamentin hyväksytyinä teksteinä. Ja pöytäkirjoissa julkaistaan näiden tekijöiden nimet arvoisa Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Allekirjoittaneiden nimissä haluan kiittää teitä tuestanne tälle kirjalliselle julkilausumalle. On hyvä, että tuitte hanketta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tässä aloitteessa. Kiitos. Kiitos, Kaczmarek. Paljon kiitoksia edustaja Kaczmarek. Kirjallinen julkilausuma 0010 kautta 2012 Euroopan äh, kotitekoisen jäätelön päivän